Możemy zaczynać. Voisimme aloittaa. Tervetuloa kaikille. De Castron ja valtuutuksella olen puheenjohtajana tämänpäiväisessä kokouksessa. Powtarzam, witam Państwa. Toistan. Tervetuloa kaikille De Castro-valtuutuksella olen tänään puheenjohtajana minä. Esityslistassa on tiettyjä muutoksia, niistä hetken kuluttua. Ymmärrän, että voimme hyväksyä esityslistan seuraavilla muutoksilla. Puheenjohtajan huomiot esityslistasta. Kokous menee nettitv ja Silvestris ei voi olla paikalla. Äh, anteeksi, Castro ei voi olla paikalla iltapäivällä, joten minä olen puheenjohtaja, koska de Silvestris ei voi osallistua tämän päivän kokoukseen kohta kolme esityslistalla. siirretään kokoukseen, joka pidetään 30. syyskuuta. Kohta kolme esityslistalla siirretään siis päivämäärälle 30. syyskuuta. Huomenna iltapäivällä on niin kutsuttu trilogi. Sen vuoksi Rouva Raimersin mietintö käsitellään huomenna aamulla. Eli aamulla käsitellään Rova Raimersin lausunto. Sitten Rodussin mietintö elintarvikekriisistä ja 13 kohta YMP-uudistuksen tilanne on peruttu. Ja nyt valiokunnan kaikille kielille on tulkkaus. Eli näin muodoin voimme siirtyä kohtaan neljä. Kasvintuhojen vastaiset suojatoimenpiteet. Esittelijänä herra Faimon. Tänään on keskustelu asiasta. 46 artiklan perusteella pyritään parantamaan synergiaa siemenessä ja lisäämis Ehm, aineistoissa. Tämä vaikuttaa maaseutuasioihin, erityisesti sen tuottavuuteen ja siihen, miten saadaan turvattua asianmukaiset tulot viljelijöille ja elintarvikkeita kuluttajille. Teema on kovin monimutkainen Joten seuraavaksi paremmin jäsen Faimon esittelee asian. Teillä on puheenvuoro. Sedo, dámy a pánové, rád bych vám dnes představil návrh na... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä teille luonnostekstin, joka koskee koskee eh, kasvien tuholaisia ja lisäämisaineistoja. Euroopan komissio on päättänyt tarkistaa eh, lainsäädäntöä tällä alalla, ja tänään meillä on ensimmäinen mahdollisuus keskustella luonnoksesta. Minun mietintöni mm, tulee valmiiksi tämän kuun loppuun mennessä ja sen jälkeen se lähetetään teille kaikille, jotta voitte tehdä siihen muutosehdotuksia. Takaraja muutosehdotuksille on 6.12. tänä vuonna, 6.12. korjaa tänä vuonna ja sen jälkeen äänestämme mietinnöstä. Tämän lainsäädännön tarkoitus on parantaa kasvien suojelua tuholaisia vastaan. Tämä liittyy direktiiviin, joka koskee siementen ja kasvien lisäämisaineistoa. Me olemme päättäneet siirtää nämä tuholaisasiat toiseen asetukseen. Ja tämän toimen tarkoitus on lisätä joustavuutta, erityisesti kun puhutaan kasvituholaisista. Uusi lainsäädäntö kattaa erilaiset tuholaiset. Euroopan komissiohan haluaa ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Niitä siis kolmansien maiden suhteen neljän vuoden ajaksi. Ja tämä aika on tarpeen, jotta voidaan arvioida erilaisia riskejä. Asetusluonnoksessa todetaan myös, että matkustajat, jotka tuovat matkalaukuissaan tuotteita, siis kasvituotteita, heidän täytyy noudattaa kaikkia voimassa olevia sääntöjä. Asetusluonnos edellyttää sitä, että jäsenvaltiot tekevät tarkastuksia ja tuholaistarkastuksia sellaisilla alueilla, joissa toistaiseksi ei vielä ongelmia ole ollut, ja jos jonkinlaisia ongelmia ilmenee, niin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä torjumistoimiin. Niin ikään jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa valvontaa ja jos tarve vaatii, niin <clears throat> ryhtyä toimiin näiden tautien juurimiseksi, erityisesti niin kutsuttujen ensisijaisten tuholaisten osalta, prioriteettituholaisten osalta. Ja komissiolla tulee olemaan mahdollisuus sälyttää tai langettaa karanteeneja sellaisten tautien osalta, joita ei voida välttää tai poistaa. Lisäksi kaikki tuholaiset ongelmat täytyy rekisteröidä viralliseen rekisteriin. Ja mitä tulee kasvien liikkeisiin, tullaan edellyttämään tai ottamaan käyttöön pakolliset fytosanitaariset passit, jotta voidaan mahdollistaa se, että lainsäädäntöä todella noudatetaan. Nämä fytosanitaariset kasvien terveyteen liittyvät passit tulevat olemaan tarpeen kaikille niille kasveille, jotka halutaan, joita halutaan <clears throat> istuttaa. Joka tapauksessa poikkeuksiakin tullaan sallimaan pienelle määrälle kasveja. Kyse on sellaisista kasveista, joita myydään suoraan loppukäyttäjille. En, ei ole kuitenkaan vielä ihan varmaa se, millä tavalla komissio aikoo harmonisoida tätä mm, poikkeusta tarvitaan kuitenkin sellainen fytosanitaarinen passi, jonka toimivaltaiset tätä tarkoitusta varten nimetyt viranomaiset myöntävät. Toimijoiden Toimijoiden täytyy myös pitää huoli siitä, että, että jäsenvaltiot noudattavat puupakkauksia koskevia sääntöjä. Tämä tietenkin saattaa johtaa aikamoisiin hallinnoll- aikamoiseen hallinnolliseen taakkaan jäsenvaltioissa, ja samalla kuitenkin tämän toimen myönteinen vaikutus on aika mitätön. Esimerkiksi kun ajatellaan velvoitetta lähettää vuotuisia raportteja ää, artiklan 17 mukaisesti tai 18 mukaisesti, joka koskee ää, näiden tuholaisten ää, karanteenitoimia, tuholaisiin liittyviä karanteenitoimia – ehdotuksen mukaan artiklan 23 mukaisesti tarvitaan myös <clears throat> erityisiä toimia prioriteetti tuholaisten osalta. On myös selvää, että täytyy ottaa huomioon postilähetyksenä lähetetyt kasvit. Tästä esitetään velvoitteita artiklassa kolme. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että näitä toimia, ehdotettuja toimia tulisi yksinkertaistaa tai joko poistaa kokonaan. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että komissiolla tulee olemaan entistä enemmän toimivaltoja, kun hyväksytään delegoituja säädöksiä. Tämä liittyy muun muassa näihin assimilaatioharjoitteisiin artiklan 25 mukaisesti. komissiolla tulee olemaan myös enemmän toimivaltoja tiedotuskampanjoissa. Mielestäni komission toimivaltoja tulisi harkita uudemman kerran tässä kohtaa. Niin ikään olen sitä mieltä, että tarkastajien mahdollisuus tulla yksityisille maille tuholaisten poistamiseksi, sitä täytyy vielä pohtia. Tällä hetkellä on mahdollista Ähm, antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus myöntää passeja ja myös antaa lausuntoja kasvien pääsystä markkinoille tai kasvien hyvästä terveydestä, jotta nämä pääsisivät markkinoille. Komission tulisi täsmentää sitä, mitkä toimijat ovat toimivaltaisia toteuttamaan näitä toimia, millä tavalla heidät valitaan. On myös erittäin tärkeää, että koko tälle hankkeelle saadaan riittävästi rahoitusta, koska jos me haluamme, että tämänhetkiset säännöt ovat entisestään paranevat, niin meidän täytyy pitää huoli siitä, että tälle kaikelle on myös riittävästi rahaa. Samahan pätee myös eläinten terveyttä koskevien toimien rahoittamiseen. Me olemme sitä mieltä, että taloudellisia kompensaatioita tulisi myöntää toimijoille perustelluissa tapauksissa. Meille on sanottu, että tällainen eh, raha on jo sisällytetty monivuotiseen eh, rahoituskehykseen vuoteen 2020 mennessä. No tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa tästä erittäin mutkikkaasta aiheesta ja odotan kiinnostuneena keskustelua. Bardzo dziękujemy. Kiitämme kovasti. Sitten puheenvuorot ja kysymykset. Ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt äh, edustaja Agnew, olkaa hyvä. Uh, chairman, just Puhemies, äh, menettelypä kysymys tässä. Ilmeisesti Ruo pyysi ensin minua, ennen minua puheenvuoroa. No, hyvä. Kun puhumme kasvituhoojista. Hyväksyn sen, että edustaja, joka esittelee tämän asian, tarkastelee asiaa hiukan toisesta näkökulmasta kuin minä, mutta periaatteessa minä olen sitä mieltä, että jos Euroopan unionin tapainen valtavan hieno organisaatio tarkastelee isoa aluetta, kattaa suuren alueella, ihmiset liikkuvat vapaasti. Äh, tähän liittyy myöskin tautien kulku. Haluaisin kuitenkin katsella tätä asiaa hiukan toisin. Kyseessä itse asiassa ole Euroopan unioni, joka taistelee tauteja vastaan. Yksityisen sektorin tutkijat tulevat toimimaan markkinoilla tautien ehkäisemiseksi. Nämä yritykset investoivat valtavasti toimintaansa ja niiden pitäisi voida olettaa äh, järkevää, vakaata, ennustettavissa olevaa säätelypuitteistoa he tarvitsevat luottamusta siihen, että nämä säätelypuitteistot perustuvat tieteelle, eivätkä millekään tunnepuoliselle arvioinnille tai lobbaukselle. Viime kuukausien aikana tieteilijöiden arvioita on jätetty sivuun. Me tai valiokunta olimme samaa mieltä siitä, että tiettyjä aineita tulisi kieltää, koska ne uhkasivat mehiläisten terveyttä, mutta kuitenkin tämä asia tulee siirtymään eteenpäin. Tämä tulee vaikuttamaan erittäin haitallisesti kasvin terveyteen ja tuhousi, tuhoajiin. Minä olen itse viljelijä, kuten monet täällä, ja neljän äm, hehtaarin niitty äm, seka-alueelle tein viljelmän, jolla oli erittäin paljon mehiläisiä, aivan valtavat määrät mehiläisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että koska kesä oli lämmin, mehiläiskanta on elpynyt erittäin hyvin. Ja kehottaisin kaikkia tässä toimimaan järkevästi ennen kuin me hyvin tärkeitä kasvinsuojelutuotteita kiellämme tarpeettomasti. Kiitoksia optymistycznie brzmi informacja, że odbudowuje się stado pszczół. Varmaankin komission edustaja voi ottaa siihen kantaa. Ja tällä hetkellä edustaja Ajuuso saa puheenvuoron. Anteeksi nyt, että sekoitin tämän järjestyksen. Muchas gracias, señor presidente. No hay ningún problema con el orden. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kyllä tämäkin järjestys minulle sopii. Haluan kiittää esittelijää hänen yksityiskohtaisesta selostuksestaan, joka koskee tätä komission ehdotusta, joka on osa viiden ehdotuksen eh, paketista, jonka tarkoitus on korvata 17 eh, vanhempaa lakia ja tämähän liittyy muun muassa tuontituotteisiin ja tarpeeseen suojella kasveja ja eläimiä. On ihan totta, että tämä koko ehdotus on hyvin mutkikas. Ja tämä ehdotus, eikä ainoastaan tämä, vaan kaikki muutkin, ovat sellaisia, että komissio on mielestäni aika hanakasti käyttänyt delegoituja säädöksiä – perusasetuksen pitäisi mielestäni olla paljon yksityiskohtaisempi, eikä meidän pitäisi jättää kaikkea delegoidu, delegoitujen säädösten varaan. Tässä ehdotuksessa puhutaan muun muassa valvonnasta, valppaudesta, ja komissio haluaa itse päättää, ketkä tulevat olemaan niitä toimivaltaisia viranomaisia, jotka tätä valvontaa ja valppautta noudattavat. Mielestäni kuitenkin komission pitäisi asettaa perusnormeista ja sen jälkeen jäsenvaltioiden tehtävä on määrätä siitä, kuka on toimivaltainen valvontaviranomainen. Se olisi paljon tehokkaampaa, paljon käytännönläheisempää. Ja Toinen asia, joka minua kiinnostaa, ovat PK-yrityksille koituvat kustannukset. Mielestäni meidän tulisi keskustella tästäkin asiasta. En usko, että eurooppalaisten toimijoiden tulisi joutua kantamaan enemmän taloudellista taakkaa kuin mitä jo kantavat. Ja sitten yksi asia, joka koskee erityisesti minun maatani. Komissio sulkee Kanarian saaret tämän asetuksen ulkopuolelle, ikään kuin se olisi jokin kolmas maa. Kuitenkin Kuitenkin on selvä asia, että Kanarian saaret, aivan kuten kaikki muutkin saaret, ovat aivan erityisessä tilanteessa, kun puhutaan tuholaisista. ja Kanarian saarilla on omaa lainsäädäntöään, joka koskee kasvin tuhoajia ja niiden vastaisia suojatoimia. Mutta kyllä minun mielestäni Kanarian saaret tulee sisällyttää tämän lainsäädännön piiriin, jotta niitä ei kohdeltaisi kuin kolmansia maita, mikä sahaisi oksaa niiden alta, kun ne haluavat päästä Euroopan markkinoille. Sitten komission aikeesta säätää toimista, jotka koskevat viennistä kolmansiin maihin. Mielestäni tämä menee ehkä pidemmälle kuin mikä kuuluu komission toimivaltaan. Toki Euroopan unionin täytyy suojella äm, itseään, mutta on muistettava, että meillä on myös sisämarkkinat, joilla äh, tavarat liikkuvat vapaasti ja siitä tietysti komissio saa päättää ja säätää, mutta se mitä jäsenvaltiot vievät muualle, niin sehän on jäsenvaltioiden oma asia. Meillä on kaikenlaisia sopimuksia ja sertifikaatteja, jotka astuvat kuvaan, kun toimimme käymme kauppaa kolmansien maiden kanssa. Minusta komission ei kuitenkaan pidä panna kapulaa rattaaseen kolmansien, kolmansien maihin viemisen suhteen. Ainoastaan täytyy suojella EUta, kun puhutaan tuonnista. No, me katsomme, miltä mietintä näyttää ja sitten esitämme muutosehdotuksia. Kiitos. Bardzo, bardzo pani poseł dziękuję. Kiitos teille. Sitten seuraavaksi edustaja Raimert, olkaa hyvä. Ähm, kun luin tätä lausuntoa, niin ja kun koko kokonaispakettiakin tarkastelin, tässähän on monta mietintöä, niin tu, huomasin, että tämä vähän teoreettista. Käytännössä ollaan jo kuultu paljon kysymyksiä, että miten tämä käytännössä pitäisi toimia kun näen, että miten paljon tässä on toimeenpanosäännöksiä komissiolta vaadittu, että se voi itse ikään kuin säännellä, että miten näitä asioita organisoidaan. Ja siinä sitten käytäntö ja erot EUn sisällä eivät ole tulleet väärin otetuiksi. Tämä kannustinjärjestelmä, jos nyt puhutaan kasvituhoista ja sairauksista, niin meillähän on se ongelma, että tuoduissa tulleissa sairauksissa usein ensimmäisenä ne, jotka kärsivät, ne eivät uskalla ilmoittaa, kun sitten heillä on ihan erityisvalvontaa, jotka sitten kantavat ensimmäiset taloudelliset iskut, eivätkä välttämättä saa korvauksille. Täytyy todella huolehtia, että löydetään kunnollinen kannatustajärjestelmä, että ne tilat, jotka ovat kosketettuina ensin, niin eivät sitten ala polttamaan näitä saastuneita kasvia jossain ladon takana kun pelkäävät sitten, että tulee taloudellista uhkaa näiden olemassaololla ja, ja kaikenlaisia hallinnollisia rasitteita. Että he uskaltavat tehdä ilmoituksia, että voidaan puuttua asiaan ajoissa, koska mitä aiemmin tauti saadaan selville, niin se, sen parempi se on koko ketjun kannalta torjua sitten. Täällä sanotaan, että täytyy, haluttaisiin käyttää modernimpia tek- tekniikoita. Että kun on kaikki nämä suuret paperimäärät joita liittyy menettelyihin. Sitten voitaisiin käyttää viivakoodeja, sähköisiä menetelmiä. Se voi varmaan helpottaa käytännön toimintaa. Mitä enemmän halutaan valvoa, mitä enemmän annetaan passeja ja niin edelleen, sitä enemmän tarvitaan henkilökuntaa, ei pelkästään hallinnossa, vaan myös yrityksissä jotka ovat tässä tarvallisia toimijoita. Ja tässä täytyy olla oikea suhtaisuus, sitä täytyy tässä vaatia, joka auttaa sitä molempia osapuolia. Tästä varmaan käydään mielenkiintoisia keskusteluja keskenämme tulevaisuudessa ja tämä tulee varmasti paljon lisäehdotuksia. Yhteen haluaisin panna vielä merkillä asiaa. Tässä on kyse kasvien terveydestä. Myös eläinten terveydestä koko paketissa on kyse. Eli Siis tässä on paljon teemoja, joita kernaasti käsittelisimme täällä. Ja sitten tietysti kun on, halutaan käyttää myös vaalikamppailussa kloonaus ja geenitekniikka, se pitäisi pitää keskustelusta ulkopuolella, koska tämä paketti on liian äh, arkaluontoinen ja tekninen. Ne eivät kuulu tähän, kuten myös neonikotinoidit. Ihan suoraan sanoen, ne eivät oikein kuulu tähän asiayhteyden näkään emme palvele teemaa, kun se on niin monimutkainen, jos sitä vielä lisää rasitamme tällaisilla asioilla. Ja joka tapauksessa tässä on tiukka aikataulukin, niin nyt täytyy, jos halutaan järkevästi toimia, niin tämä, sitä täytyy ottaa huomioon. Sitten yhteen järjestelmään ei voida ehkä kaikkia kasvilajeja ja leikkeitä ottaa yhteen, koska tässä on erilaisia äh, mahdollisuuksia niitä varastoida ja käsitellä, joten säännöt eivät siinä mielessä voi olla välttämättä yhtenäistä. To praktyczne podejście Pani znacznie pogłębia nasze spojrzenie na ten złożony problem. Niin, tämä on monimutkainen ongelma ja varmaankin kuulemistilaisuuksissa parataan tähän monimutkaiseen teemaan myös. Sitten varapuheenjohtaja Bove, olkaa hyvä. Oui, je voudrais être aussi... Kiitoksia. Minäkin haluaisin selventää asioita, sillä valitettavasti meillä on esimerkkejä, dramaattisia esimerkkejä Euroopassa siitä, että ratkaisuja ei vieläkään ole löydetty ja tuhansia hekta- hehtaareja on tuhoutunut. Esimerkiksi Etelä-Ranskassa puun tuho ja tauti on tuhonnut metsiä ja tätä tautia eivät ole tuoneet kuitenkaan metsiin puun kasvattajat, vaan tieteellinen tutkimus. Euroopan unioni ei ole koskaan onnistunut ratkomaan tätä ongelmaa, ja näiden viljelijöiden korvaukset ovat vieläkin kiven takana. Meillä on yhä ongelmia tämän taudin suhteen, ja Ranskassa meillä on yhä yhteyksiä Romaniaan. Sielläkin tämä sharka puutauti on erittäin huolestuttava. Tässä meidän tulee myöskin vaatia tutkimukselta sitä, että se noudattaa turvallisuusnormeja. Sitten meillä on myöskin sitrus tuotantoa uhkaavia tauteja jotka esimerkiksi Floridassa ovat tuhonneet kokonaisia, tau- kokonaisia satoja, ne ovat nyt levinneet jo esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan. Näiden tautien suhteen ongelma on hyvin vakava, ratkaisua ei ole satojen tuhoamisen lisäksi. Ja tähän liittyy toinenkin suuri ongelma, nimittäin ilmaston lämpeneminen. Ilmaston lämpeneminen tuo haitallisten hyönteisten leviämisilviön mukanaan. Ja nykyisin tämän tyyppiset taudit eivät kehity vain kaupan myötä, ne leviävät myöskin siksi, että tuotantoalueiden olosuhteet muuttuvat. Meidän tulee tässä pohtia maatalouden suhdetta näihin ilmiöihin ja ongelmiin. En tässä halua olla poleeminen, mutta sanoisin, että myöskin tuotanto tapoihin liittyy todellisia riskejä. Esimerkiksi tällä hetkellä niissä maissa, joissa geneettisesti muunneltuja kasveja käytetään, ilmenee erittäin kestäviä, resistenttejä, tuholaisia. Meillä on siis tilanteita, jossa tauteja ilmenee, ei vain siksi, että olosuhteet ovat tietynlaiset, mutta myös siksi, että viljelysmetodit ovat olleet tietynlaiset, ja näitä ongelmia ei saadakaan enää poistettua perinteisen keinoin, joten mielestäni nämäkin asiat tulisi ottaa huomioon. Kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei enää ole edustajilta joten pyytän komission edustajaa Rova Dauna Simonia vastaamaan komission puolesta. Olkaa hyvä. Przedstawiciela komisji o głosu. Komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja ilmaisseet kantojaan. Mitä tulee kolmanteen kommenttiin, sehän liittyi kasvin suojeluaineisiin pikemminkin. Ja aivan kuten Raimer jo korosti, niin kasvinsuojeluaineet eivät ole tämän asetuksen aihe. Ne, kuten GMOtkin, liittyvät ihan muihin lainsäädäntöpuitteisiin. Me emme tässä asetuksessa tee mitään ehdotuksia, jotka liittyisivät mainitsemiinne asioihin. Delegoiduista ja täytäntöönpanosäädöksistä. Niistä esitettiin kommentti. Sanottiin, että delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä tässä vähän väärinkäytetään. No me halusimme saada peruslainsäädäntöön säädännön, jossa asetetaan perussäännöt. Eli tässä perussäädöksessä on kaikki tärkeät perussäännöt ja teknisemmät yksityiskohdat säädellään sitten delegoiduin ja täytäntöönpanosäädöksin. Kun delegoituja säädöksiä työstetään, niin toki tullaan kuulemaan asiantuntijoita. Ja mitä tulee täytäntöönpanosääntöihin, niin toki tulemme noudattamaan komitologiamenettelyä. Sehän auttaa meitä laatimaan asianmukaisia toimia. Haluamme vakuuttaa teille, että me emme ihan ominpäin tule toimimaan – vaan tulemme kuulemaan sekä asiantuntijoita että noudattamaan komitologiaprosessia. Tiettyjen alueiden sulkemisesta ää, äh, säädöksen sovellusalan ulkopuolelle. No, me halusimme ottaa huomioon tiettyjä alu, alueita, joilla on tietyt biologiset ominaisuudet, joilla tietyt tuholaiset ovat yleisiä. Ne alueet, jotka suljettiin pois, eivät kuulu tähän biomaantieteelliseen alueeseen, josta puhun. Niillä on erilaista kasvistoa, erilaisia tuholaisia ja erilaisia isäntiä tuholaisille. Joten lähdimme siitä, että on parempaa suojella, parempi suojella EUn aluetta niin, että näille tietyille alueille annetaan ikään kuin kolmannen maan status, mutta annetaan niillekin toki mahdollisuus suojautua tietyiltä tuhojilta, jotka ovat meidän biomaantieteellisellä alueellamme mm, skotoperäisiä. Mitä tulee taloudellisiin kannusteisiin raportoida tuholaisten ilmenemisistä? Erässä puheenvuorossa muistaakseni sanottiinkin, että nyt jo on kaavailtu kompensaatioita toimille, jos nämä joutuvat tuhoamaan kasvejaan. Tämä mielestämme on kimmoke, kannuste toimijoille raportoida tuholaisista. Ja meillä on yhteisessä rahoituspuitteessa rahaa varattu tähän. Eli rahaa, jota on tarkoitettu kasvien suojeluun, kasvien ähm, suojeluaineisiin ja niin edespäin. Niin, tässäpä olivatkin tärkeimmät kommenttini, jotka halusin tässä teille esittää. Kiitoksia. Bardzo pani dziękuję. Kiitos komission edustaja. Haluaisin kertoa, että kuulutustilaisuutta on suunniteltu päivämäärälle 25. marraskuuta 6. joulukuuta mennessä tarkistusten jättäminen. Ja sitten joko tammikuussa tai helmikuussa ensi vuonna olisi äänestys. Myöskin tutkimus ja lausunto on suunnitteilla. Päätämme tämän asian käsittelyn siirrymme kohtaan viisi. Kasvijalostus, mahdolliset keinot parantaa laatua ja satoja. Nyt on ensimmäinen keskustelu lausunnon aiheesta, joka on oma mietintö kasvijalostuksesta ja kuten sanoin, siitä mahdollisuudet, että voitaisiin parantaa laatua ja lisätä satoa. Tämä lausunto tai mietintö annettiin laadittavaksi Rova Poulsenille, joten Maarit, ole hyvä, saatte puheenvuoron. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja ja kollegat. Melkein täytyy valittaa, että tämä on tullut esittelistalle tänään, kun se ei oikein kuulu yhteen tähän niin valvontapakettiin, joka Sankkopääosastolta on tullut. Tämä on minun ajatukseni oma mietinnöstä. Syy on se, että yhteen aika läheistä yhteistyötä kuninkaallisessa, kuninkaallisen maatalousakatemian kanssa Tukholmasta ja kerta kerran jälkeen käydään keskustelua, joka aina toistuu. Se, että kasvijaloistus, tutkimus ja kehitys on siirtynyt yhä enemmän Atlantin toiselle puolelle. Ollaan yhä enemmän riippuvaisia näistä kovin suurista yrityksistä, jotka hallitsevat markkinoita. Minä haluaisin julistaa, että syy omalle mietintöön on se, että olen sitä mieltä, että Eurooppa tarvitsee sitä, että sen täytyy saada takaisin oma valtansa omasta kehityksestämme tässä asiassa. Mehän kaikki tiedämme, jotka tässä valiokunnassa istumme, että mitä haasteita maataloudella on edessään nyt 30-40 vuoden aikana tulevaisuudessa. Väestö kasvaa, joten tiedämme, että ruoantuotantoa täytyy lisätä 70 prosentilla ja niin edelleen, niin edelleen. Tiedämme, että tämä täytyy tehdä niin, että käytetään vähemmän vettä, energiaa, vähemmän kemikaaleja, vähemmän maapinta-alaa. Ja kaikki tämä tietysti asettaa kovin suuria vaatimuksia sille, että kehitämme kasvijalostusta. Täytyy löytää tapa lisätä satoja sillä maa-alalla, jota, joka meillä nyt on käytössä. Täytyy saada aikaan kasvilajikkeita, jotka sietävät ilmastonmuutosta. Lajikkeita, jotka, jo, jotka sietävät enemmän kuivuutta tai enemmän vettä, lämpötilan vaihteluja ja sekä uusia tuhoja ja uusia sairauksia. Joten haasteet ovat valtavat. Haluaisin, että saataisiin käyntiin tästä keskustelu. Ei meillä tietysti ole kaikkia ratkaisuja täällä ongelmiin ja nyt, mutta että saataisiin aikaan tutkimus- ja kehitysprosessi eurooppalaisella tasolla niin, että koordinoidaan tutkimusta EU-tasolla, että koordinoidaan asioita niin, että tutkimusrahat käytetään hyvin, mutta myös niin, että saadaan aikaan tukea tälle monimuotoiselle pk-yrityskentälle, jota Euroopan mantereella on nyt olemassa. Mutta jotka menettävät koko ajan jalansijaa sen vuoksi, että rahat ovat keskittymässä suurille yrityksille – ne haluavat muuttaa kasvilajikkeita niin, että ne siirtävät näiden yritysten kemikaaleja. Haluaisin, että tässä perustaudutaan eurooppalaiseen monimuotoisuuteen, että pyrimme käyttämään modernia tekniikkaa, että sitä käytetään meidän tarkoitusperiamme varten. Lähden, lähden tähän aloitteeseen, kun ajattelen, että nyt olisimme valmiita näiden tulevan seitsemän vuoden maatalousbudjetin kanssa, että sitten voisimme keskustella seuraavista askelista kehityksessä, että minne mennään. Kovin kernaasti kuulisin, mitä te tässä yhteydessä sanotte, mitä teillä on sanottavaa. Mutta sillä ei ole nyt mitään komission kanssa tekemistä. Tämä on täysin oma mietintö. Kiitoksia. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zgłosił się... Aloitamme keskustelun. Rouva Lebrun on pyytänyt puheenvuoron ensimmäisenä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ryhmäni puolesta haluaisin kiittää Mari Polsenin aloitetta. Aloitetta tarkastella tätä kysymystä, kasvin jalostuskysymystä. Se on hyvin keskeinen kysymys. Tiedämme kaikki, että 60, 70 prosentilla – vuoteen 2050 mennessä maailman ruokatarve tulee nousemaan. Tämä johtuu suoraan väestön kasvusta maailmassa. Ja tämä on myöskin seurausta elintason globaalista noususta. Tämä lisää kysyntää, erityisesti lihan kysyntää. Tarvitaan kuitenkin 3-15 kiloa viljaa, jotta voitaisiin tuottaa yksi kilo lihaa. Tämä laskelma on erittäin selkeä. Meidän täytyy tuottaa enemmän, jos me haluamme olla yhä maataloustuotannon johtajia. Jos tarkastelemme näitä näkökulmia, havaitsemme, että tämä tuotanto on yksi avainkysymyksiä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Se on teollisuuden työpaikkojen talouden kannalta ja sen rakenteellisen tasapainon kannalta. Se, että tuottaisimme enemmän, on välttämätöntä mutta suurempi tuotanto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotamme miten tahansa. Meidän täytyy yhdistää tuotantoon kestävyys. Tämä on velvollisuutemme kansalaisia kohtaan. Suuria ponnistuksia on ympäristöalalla jo tehty ja voidaankin sanoa, että on tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa, että nämä tulevaisuuden näkymät ovat sellaisia, että ne voivat olla kestäviä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Nykyisin keskustelua käydään hyvin yksinkertaisin periaatteen. Tarkoituksena on toteuttaa kaikki mahdollinen tutkimuksen alalla, jotta löytäisimme uusia ratkaisuja, jotta voisimme vastata näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja myöskin kestävän kehityksen vaatimukseen. Jälleen kerran tässä Tarkoitus on tukea sekä tuotantoa että kestävää kehitystä, eikä asettaa niitä vastakkain. Tarkoitus on tuottaa paremmin, sen lisäksi, että tuotamme enemmän. Ja tässä meidän täytyy pohtia viljelytapoja ja tuotantotapoja, ja päädymme tästä kasvin jalostuksessa valikoivuuteen. Tämä valikointi on erittäin monimuotoinen kysymys. Mielestäni sitä pitäisi lähestyä joutumatta kuitenkaan Jose Boven sanoin sellaisiin väittelyihin, jotka ovat ideologisia eivätkä kovinkaan konkreettisia. Meidän täytyy pohtia kemiallisten aineiden käytön vähentämistä, luonnollisten prosessien tukemista ja niiden mukaan ottamista ja tunnustamista, mutta tämän lisäksi eurooppalaiset toimijat pitäisi myöskin pyrkiä suojaamaan maailmanlaajuiselta kilpailulta. Meillä on hyvin korkeanlaatuista tuotantoa. Nyt tälle alalle pitäisi antaa mahdollisuus erottautua ja suojella itseään. Olisi hyvin valitettavaa, eikä lainkaan luonnollista, että Euroopan unioni joutuisi marginaaliin näissä kysymyksissä. Tiedän hyvin, että bioteknologisista bioteknologisesta tuotannosta ja geenimanipuloinnista tuotannosta käydään rankkaa keskustelua. Tässä tarkoitus olisi tuoda esiin se, että on tärkeää, että näitä molempia näkökulmia, olevia näkökulmia kuultaisiin ja että olisimme varovaisia – Euroopan unioni on ollut hyvin mukana tässä työssä ja pyrkinyt valottamaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti tilannetta äh, tutkimuksen ja innovoinnin kautta. Tarkoituksena ei ole pyyhkiä menneisyyttä pois, tarkoituksena on vastata luontoisiin kysymyksiin ja tämän lisäksi suojella geneettistä monimuotoisuutta. Tässä meillä on mahdollisuus seurata mietintöä ja tarttua todella hienoon mahdollisuuteen. Kiitoksia. Bardzo dziękuję pani poseł. Kiitos teille. Sitten edustaja Bovejalle, olkaa hyvä. Oui, je crois que... Kiitoksia. Mm, tämä työ, jota Paulsen on tehnyt, vaikka tämä on vasta lausunto, niin varmasti se saa komission liikahtamaan. Haluan tietenkin puhua konkreettisesti, mutta täytyy muistaa myös tutkimusbudjetti. Tällä hetkellä ja viime vuosinakin meillä on ollut budjetti, joka, tutkimusbudjetti, joka on suunnattu täysin yrityksille, jotta nämä hyvä, saisivat väestön hyväksymään GMO-tuotteet. Tässä on kyse hankkeesta 12 000 euron hanke, jonka tarkoitus on saada ihmiset hyväksymään GMO-tuontituotteet. Ja tämä on aika outoa. Joten minä nyt konkreettisesti ehdotan, että tässä mietinnössä ehdotettaisiin sitä, että tutkimusbudjetin kautta kehitettäisiin jonkinlainen yhteys tutkimuksen ja maatalousvaliokunnan välillä, jotta voitaisiin yhdessä rahoittaa siementutkimusta, ja tämä tapahtuisi tiedemiesten ja viljelijöiden yhteistyössä niin, että katsottaisiin, miten olemassa olevalla maaperällä voitaisiin kehittää uusia malleja vaihtaa siemeniä niin, että ei kehitettäisi sellaista siementä, joka muka sopisi kaikille maaperille, eikä se kuitenkaan sopisi oikeastaan mihinkään. Tällä hetkellä lähdetään siitä, että kaikki siemenlajit olisivat samanarvoisia ja olipa maaperä mikä tahansa, niin tarvitaan vain riittävästi vettä ja kemiallisia lannoitteita ja sillä sipuli. Täytyy kuitenkin miettiä myös maaperää, täytyy miettiä mikä on ilmasto ja miettiä mitkä ovat realiteetit ja tuottaa sellaisia siemeniä, jotka vastaavat, vastaavat näitä realiteetteja. Tämä olisi ihan uutta myös tutkimuksen piirissä. Eli lähdettäisiin todellisesta potentiaalista eikä siitä, että kaikki pitäisi vain standardisoida. Tässä on paljon tehtävää ja tämä varmasti auttaisi meitä menemään eteenpäin. Viittaa myös siihen lainsäädäntöön, josta tällä hetkellä keskustellaan ja joka tulee aiheuttamaan ongelmia ja joka siis koskee siemeniä joka mahdollistaa sen, että yritykset pitävät kaikkia lankoja käsissään ja viljelijöillä ei ole mitään sanavaltaa. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie głosu. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Agnew, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well, Mrs. Paulson's question was quite... Puheenjohtaja Paulsonin kysymys oli yksinkertainen. Mitä kasvijalostuksessa on mahdollisuuksia parantaa laatua ja satoa? Neljä, niitä mielestäni on. Lajikkeiden satunnainen risteyttäminen ja toivotaan, että saadaan jotakin parempaa kuin alkutekijät. Toinen vaihtoehto on kasvieriste, että meidän sisällä lajike 1 ja A ja B, ja sitten ajatellaan, että A on heikkolenkki, B itse asiassa se on tehokkaampi jollakin muulla alueella, jos ne laitetaan yhteen, niin saadaan hyödyllinen yhdistelmä. Mutta tietysti huonoinkin mahdollisuus siinä on, että ei oikeastaan tiedetä. Kolmas mahdollisuus on se, Se laitetaan siemeniä pussiin ja sitten hävitetään se, laitetaan se haulikon eteen ja sitten painetaan liipasinta, sitten siemenet leviävät siitä ja toivottavasti siitä tulee esille mutaatio, joka olisi sitten ihmiskunnalle hyödyllinen. Jos nyt olisi Frankenstein-ruokaa mahdollisuus tuottaa, niin se se olisi, mutta ei sitä kukaan ole huolestunut. Mistä nyt sitten ollaan huolestuneita? Ovat tieteilijät, jotka ovat pystyneet eri, yhden geenin nyt sitten lajikkeessa eriyttämään ja sitten siirtämään sen. Ja sitten miten voitaisiin näitä menettelyjä nopeuttaa. Ollaanko sitten löydetty se tapa, mutta vihreä lobby ajattelee, että tämä julmaa ja pahaa ja kaikki sitten joutuvat kapitalistisikojen panttivangeiksi. Meillä on nyt brittitiedemiehiä brittiinstituutioissa, ja yhdessä näistä laitoksessa Rottensteadissa, Hartfordshireissa, tieteilijät katsovat ihan uudella tavalla hyönteisten käyttämistä kasveissa. Nehän kantavat viruksia. Ja sen sijaan, että tapettaisiin kasveille tulevat hyönteiset, niin sitten piparmenttukasvista lainataan idea. Ne estetään niiden tuleminen kasville. Se lähtevät katsomaan sitten muita uhreja. 3000 ihmistä pyrkivät sinne nyt sitten tämän kokeen siellä keskeyttämään. Minä menin puolustamaan sinne tätä tutkimuslaitosta. 150 ihmistä, heillä oli se tunne, että eivät he nyt pysty sitten kuitenkaan vastustamaan poliiseja ja puolustajia. ja he sitten pitivät vuorotellen kapitalismin vastaisia puheita, alkoivat sitten laulaa ranskaksi. Normanni-invaasio jälleen kerran tuli sellainen tunne. Tällainen asenne, jos on, niin ei ole kykenevänä sääntelemään tällä alueella. Tulee vain yhä monimutkaisempia testejä ja sitten jos on hyviä ajatuksia, niin tulee yhä kalliimmaksi heille. Siis koko politiikan alan pitäisi antaa kehittyä jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden pitäisi päättää, että miten he muuntogeenisiä organismeja hoitavat tai eivät hoida. Kiitos. Keskustelun rikastamisesta ja nyt sitten edustaja Andriu. Oui, merci, euh, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin edustaja Polssania kiittää tästä mietinnöstä, tästä aloitteesta, joka on hyvin monimuotoinen. Haluaisin tuoda luiskapuolessa Santosin varjoesittelijän ja kollegamme mielipiteen tässä esiin. Hän pyysi minua sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta antamaan lausuntonsa ja yleisen mielipiteensä. Nythän tämä on vasta tämän työn alku. Luis sanoi, että äh, kasvilajien parantamiseen liittyy monimuotoisia tekniikkoja ja tarkoituksena on kehittää lajeja, jotka olisivat vahvempia nykyisistä lähtökohdista lähtien. Näillä lajikkeilla tarkoitamme sitä, että ne tuottaisivat parempaa satoa tai että ne sietäisivät paremmin esimerkiksi ilmastoolosuhteita. Esimerkiksi tämä valikointi tehdään hyvin toteutun ennakkosuunnittelun mukaan. Tarkoituksena on valikoida sellaisia lajeja, jotka ovat hyviä tämän tyyppisen luonnolliseen jalostukseen. Ja tarkoituksena on ottaa biodiversiteetti mukaan huomioon tällä työllä. Kasvin jalostustyöllä on pitkällä aikavälillä vaikutusta kilpailukykyyn ja tuotantoon. Kuten globalisaatio, nämä termit ovat sellaisia, joita käytetään erittäin paljon ja niiden merkitys on hiukan väljähtynyt, mutta tässä tilanteessa haluaisin tuoda esiin sen, mitä kestävyys todella on. Kestävyys kasvin jalostuksessa on jotakin, missä sekä kilpailukykyinen jalostus pitäisi yhdistää geneettisen pitkän aikavälin ajatteluun. Viljelijöiden tulisi kaupallisesta näkökulmasta suosia tiettyjä lajikkeita, mutta ei niin, että pitkällä aikavälillä tällaisia negatiivisia vaikutuksia geneettisen monimuotoisuuden vähentyminen on epäsuorasti yhteydessä näihin ilmiöihin ja meidän säätelijöiden tulisi luoda puitteisto, jonka mukaan kasvinjalostusta pitäisi harjoittaa. Tässä meidän tulisi ottaa realistiset lähestymistavat huomioon harjoittamatta tulevaisuuden sukupolvien kustannuksella uhkapeliä. Meidän tulee olla varovaisia perustatoiminta tieteelliseen tietoon ja tehdä valintoja pitkän aikavälin näkökulmasta. Me olemme hyvin tietoisia tuottokysymyksistä ja äh, satojen haavoittuvaisuudesta. Ilmastolliset yhä äh, useammin toistuvat ilmiöt uhkaavat satoja, emmekä myöskään jätä huomiota sitä, että ruokakriisit ovat aiheuttaneet puutetta monilla alueilla maailmassa. Laji, kasvin jalostus, myöskin molekyylitasolla voisi olla yksi ratkaisuista, mutta meidän täytyy ottaa kaiken kattava lähestymistapa, eikä meidän tule unohtaa myöskään maaperä ja muita mikrobiologisia seikkoja. Me emme voi toimia vastuuttomasti. Nykyisin tutkimuksen täytyy olla tasapuolista ja ottaa huomioon myöskin tulevaisuuden sukupolvien edut ja olemassa olevat haasteet. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Kiitos. Ja nyt pyydän, että edustaja Rubika, Rubik, olkaa hyvä. Ja, paldies priekšsēdētāji. että no Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin minäkin tukea edustaja Paulsenin mietintöä. Minusta on suorastaan patriottista hänen taholtaan tutkia tätä koko kysymystä. Kaikki ne asiat, joita täällä on mainittu, ovat erittäin relevantteja tämän aiheen kannalta. Ja niin ikään haluaisin tukea sitä, mitä edustaja Bove sanoi. Täällä Euroopan unionissa maat poikkeavat toisistaan kovastikin. Olosuhteet ovat erilaiset. Ja usein käy niin, että yritykseltä tilataan tutkimus, minkä jälkeen se tekee sitten erilaisia kokeita ja yksilöi taloudellista potentiaalia ja sen jälkeen värvätään mainosmies Euroopan unionin ja Euroopan unionin ulkopuoleltakin, mutta kukaan ei koskaan ota huomioon sitä seikkaa, että tietty tuote ei olekaan, se ei sovikaan jollekin tietylle alueelle. Mutta pienet maan, pienviljelijät, Pienet tilat kuitenkin uskovat tätä mainontaa, tilaavat, ostavat tätä tuotetta, rupeavat viljelemään sitä, kasvattamaan sitä, mutta mitään ei, tulosta ei tule. Joten kun me tarkastelemme tätä kysymystä, niin meidän täytyy keskittyä siihen tosiasiaan, että kasvien jalostaminen ja uusien lajikkeiden tuottaminen on asia, jossa täytyy ottaa myös huomioon alueelliset olosuhteet. Jokainen maa voi sitten itse pohtia, miten viedä eteenpäin kasvinjalostusta. Haluaisin kertoa Latvian kokemuksista. Jokin aika sitten eräs yritys, joka toimii perunan jalostuksen alalla, otti minun yhteyttä ja kertoi, että Latviassa on jalostettu useita perunalajikkeita, jotka ovat erittäin kestäviä, vastustuskykyisiä erilaisille tuhojille, ja niitä on käytetty Latviassa vuosikymmeniä. Mutta kun katselen kirjallisuutta, niin voin todeta, että on myös sellaisia perunatyyppejä, jotka parin, kolmen vuoden kuluttua osoittautuvat huonoiksi. Eli täytyy myös muistaa käytännön kokeet ja ottaa niistä, niiden tuloksista vaarin. Muistuttaisin myös, että meidän täytyy olla hyvin, hyvin varovaisia, kun puhumme tasapainosta toisaalta markkinoiden, ja, siis markkinoiden vapauden ja toisaalta elintarvikkeiden laadun välillä. Kuutisen vuotta sitten ne tomaatit, joita tuolloin ö, söin, eivät ole läheskään samanlaisia kuin tämän päivän tomaatit. Tämän päivän tomaatit ovat täysin mauttomia, niissä ei ole mitään tomaatin aromia. En minä väitä, että meidän täytyy palata menneisyyteen. Mutta varmasti tätäkin asiaa täytyy miettiä, siis laatu asiaa tuotteiden laatukysymystä. Ja me pitäisi yksilöidä ne yritykset, jotka ovat sitoutuneita ekologiseen luomutuotantoon. Myös paketointia, pakkauksia ja merkintöjä tulisi pohtia. Tietysti tällaiset luomutuotteet ovat kalliimpia ja aina löytyy ihmisiä, joilla niille on varaakin koska ne halvat tomaatit, jotka ovat laaduttomia tomaatteja, niin eihän niissä myöskään ole mitään ravintoarvoa. Mielestäni tämä lausunto on erittäin hyvä ja keskustelut varmasti jatkuvat pitkään ja toivottavasti tuovat muassaan myös hyviä tuloksia. Kiitos. Bardzo dziękuję, tak nawiasem mówiąc... Kiitos sivumennen sanoen, kun puhutaan näistä nuoruuden mausta, niin johtuisiko siitä, että olemme silloin nuoria? o zabranie głosu przedstawiciela Pyydän, että komission edustaja herra Janis Kramitsisovskis pitää puheenvuoron. Thank you, uh, uh, Mr. Chairper. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Jaaris Karamitsiuksen puolesta sillä nämä ovat hyvin teknisiä kysymyksiä liittyen kasvon jalostukseen. Komissio tunnustaa ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet ja väestönkasvun aiheuttamat haasteet ja sen, kuinka ne vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen. Uskomme, että kasvinjalostus ja uudet kasvilajit ovat erittäin tärkeitä, kun pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Tämän vuoksi olemme myöskin sitä mieltä, että on tärkeää tutkia näitä seikkoja. Samaan aikaan Euroopan jalostussektori on erittäin innovatiivinen ja se innovoi erittäin paljon. Se on yksi kaikkein innovatiivisempia sektoreita Yhteiset tutkimuskeskukset ovat myöskin tehneet tutkimuksia siitä, olisiko julkinen kasvijalostus tarpeen. Tätä voitaisiin tarkastella pienempien kasvilajikkeiden kohdalla. Valitettavasti tässä keskustelussa sävy oli ehkä hiukan vääränlainen koskien Euroopan kasvinjalostussektoria verrattuna moniin muihin alueisiin. Maailmassa meillä on paljon pk-yrityksiä, jotka harjoittavat tätä. Ja tietyillä sektoreilla, kuten esimerkiksi hedelmäpuujalostuksessa, suorastaan mikroyrityksiä. Komissio on tekemässä tutkimusta saavuttaakseen selkeämmän kuvan sektorista. Kyseessä eivät kuitenkaan ole vain suuryritykset. Meillä on paljon pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat mukana kasvinilastustoiminnassa Euroopassa. Olemme sitä mieltä, että että äh, siemenviljan markkinointi on itse asiassa tukenut näitä pieniä yrityksiä, sillä äh, näin pelikenttä on tasapuolinen toimijoille. Kasvin lisäysaineisto ehdotus liittyy todellakin tähän ehdotukseen, sillä tarkoituksena äh, tuossa ehdotuksessa on se, että lisäsainosta tulee rekisteröidä ennen kuin sitä voidaan markkinoida. Ja tässä kontekstissa olemme tarkastelleet vaatimuksia liittyen testaukseen ja ehdotamme uusia lajiketestien harmonisointeja viljelystä ja uusien lajikkeiden käyttöä varten tätä arviointia suoritetaan eri jäsenmaissa niiden eh, ympäristö- ja ilmastoolosuhteiden mukaan. Ja meidän tarkoituksemme on tuoda eh, tähän säätelyyn mukaan tarkempia säädöksiä liittyen kasvinsuojaan, kasvinsuoja-aineiden käyttöön, siihen kuinka voisimme luoda en paremmin eh, tulvaa tai vettä kestäviä lajikkeita – me olemme sitä mieltä, että biodiversiteetti on erittäin tärkeää geneettisten resurssien ja kasvin jalostusmateriaalin suojelu on erittäin tärkeää. Tämän vuoksi me ehdotamme monia uusia lähestymistapoja, joiden avulla voitaisiin varmistaa se, että monimuotoista aineistoa on saatavilla. Ehdotuksessa me pyrimme tukemaan myöskin viljelijä, jalostajia ja puutarhurijalostajia, jotka toimivat omalla alallaan jalostajina. Lajikkeiden testaus jäsenmaissa on syyn niin, että jäsenmaiden viranomaiset ovat tehneet asiakirjoja, jotka tarjoavat viljelijöille lisätietoa käyttävistä lajikkeista. Kiitoksia. Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin pyydän, että esittelijä pitää halutessaan loppupuheenvuoron ja käsittelee esille otettuja asioita. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa Tässähän tuli kovin monimuotoisia mielipiteitä esille. Tämähän on kovin luova tila. 5. marraskuuta meillä on sitten lyhyt kuulemistilaisuus, jossa on kolme eri tutkijaa, jotka sitten alustavat olemassa olevista viljelytekniikoista. Ehkä on hyvä tietää niistä, sitten voimme ottaa kantaa että haluammeko niitä vai ei. Sitten on amerikkalainen tutkija, joka on bioteknikko, mutta tekee työtä luomutuotannon kanssa. Tämähän on oikein hieno yhdistelmä. Se on varmasti hyvä alku. Sitten voimme jatkaa työtä. Mutta luovuus nyt on joka tapauksessa tärkein asia. Ja panos, kun keskustelu aloitetaan. johtopäätökset tulevat sitten paljon myöhemmin. Bardzo pani poseł dziękuję. Kiitos. Tämä kuulemistilaisuus varmaan myös rikastuttaa työtämme. 25. marraskuuta on jatkokeskustelu, sitten toinen joulukuuta tarkistusten jättämisen määräaika ja sitten varmaan hyväksyminen tammikuussa helmikuussa ensi vuonna. Please, please explain. Voitteko selittää? Jag är ledsen men du är inne på nästa... Olen pahoillani. Mutta tämä eläinterveys, niin siitä halusin. Joten näin siirrymme seuraavaan kohtaan joka on myöskin teidän mietintönne. Se koskee eläinten terveyttä. Kolmas paketti, eläinterveys, lainsäädäntöpaketti eläinten terveydessä on käsittelyssä. Ja nykyään on 50 perussäädöstä ja asetusta, direktiiviä noin 400 sekundäärioikeuden säädöstä. Jotkut niistä on hyväksytty niin aikaisin kuin 1964. Eläinterveyslainsäädäntö, joka on siis keskustelun aiheena, siinä pyritään turvaamaan yksinkertainen, yhtenäinen ja läpinäkyvä sääntelykehys asialle EU:ssa. Tämän asiakirjan esittelijä on rova varapuheenjohtaja Marit Paulsen. Hän saanut puheenvuoron. Olkaa hyvä. To dzisiaj pani dzień widzę tänään te raadatte. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvät kollegat, nyt tämä itse asiassa on asia, joka kuuluu niin kutsuttuun sankopakettiin. Siihen meidän täytyy ottaa selvä kanta, koska tämä on lainsäädäntöä. Ja nyt se näyttää siltä, että noin noin 40 asetusdirektiiviä tällä korvataan, joten oikeudellisessa mielessä tämä on kovin monimutkainen asiakirja. Ensimmäinen, jonka haluaisin sanoa ja kertoa teille, on, että mitä te nyt sitten ajattelettekaan eläinterveydestä? terveydestä? niin tämä ei ole laki eläinten terveystilanteesta kokonaisuudessaan. Tämä on vain lainsäädäntöä, joka koskee tarttuvia sairauksia. Transmissible Communicable Diseases englanniksi. Tällä ei ole tekemistä niiden sairauksien kanssa, joita eläimellä voi olla, mutta jotka eivät ole suoraan tarttuvia. Tämä on vaikea muistaa, joten Haluaisin muuttaa otsikkoa laille ja kutsua sitä tartuntatautilaiksi, eikä terveyslaiksi. Ja nyt kun puhutaan eläinterveydestä, niin se itse asiassa sisältää sen, että on suuria ryhmiä ja vapaaehtoisjärjestöjä kautta EUn, siinä on riski, että siellä ymmärretään tämä lainsäädäntö eläinten hyvinvointilakina, eläinsuojelulakina, ja sitä se itse asiassa ei ole. Jos nyt palaan siinä, mistä laissa on kyse. Siinä käsitellään niitä katastrofeja, joita tapahtuu Esimerkiksi sikarutossa, suu- ja sorkkataudissa, salmonella-epidemioiden kautta. Koska meidän, kun näitä, näistä tarttuvista taudista keskustellaan, niin meidän täytyy aina muistaa, että 70 prosenttia näistä kaikista ovat yhteisiä ihmisille ja eläimille. 70 prosenttia sellaisia, joita voi, joka voi tarttua sekä eläintä että miehen eläimiin että ihmisiin. 30 prosenttia on vain eläimiä sairauksia. Meidän täytyy nyt sitten ymmärtää, että nämä sairaudet voivat aiheuttaa mittaamattomia katastrofeja ihmisille, eläimille, yhteiskunnalle ja taloudelle. Joten on kovin tärkeää, että meillä on selkeä lainsäädäntö, ja selvä lainsäädäntö. Ja että meillä on selkeä ja selvä järjestelmä, jotta voimme estää ja saada selville näitä tarttuvia sairauksia, että ne eivät leviä. Se on hyvin tärkeää muistaa. Ja sitten nämä komplikaatiot, joita asiaan liittyy. Ensimmäinen on varmaan se, että kun tämän lainsäädäntöehdotuksen lukee, niin siellä tulee esille, että kyse on delegoiduista ja toimeenpanosäädöksistä koko ajan. Melkein jokainen kohta tai kappale johtaa siihen, että komissiolla on oikeus tehdä yksityiskohtaisia päätöksiä kaikesta siitä, miten nämä asiaan liittyvät paperit näyttävät, mitä sairauksia rekisteröidään, mitä eläinlajeja otetaan soveltamisalaan. Tässä meillä on ongelma. Koska kyse on tieteestä, tiedosta, kyse on myös siitä, että pystytään käsittelemään uusia sairauksia esimerkiksi. Kyse on siinä, että täytyy pystyä toimimaan nopeasti. Eli meillä ei voi olla lainsäädäntöä, joka täysin riippuu delegoiduista säädöksistä, vaan täytyy olla tilaa tieteellis-tekniselle hyvin nopeille päätöksille ilman, että menetämme valvontavaltaa. Tämä se komplikaatio on tässä lainsäädännössä. Toinen juttu, josta täytyy keskustella, on esimerkiksi se, että ristiriita vapaiden yhtenäismarkkinoiden sisämarkkinoiden kanssa ja tiedämme tietysti, että on korkea työttömyys, talouskriisi, niin meillä on tietysti kova tarve kehittää yhtenäismarkkinoita. Mutta elävillä eläimillä käytävä kauppa eläintuotteilla, eläinperäisillä tuotteilla käytävä kauppa on tartuntariski sinänsä. Miten klaaraamme vapaat markkinat ilman, että tulee näitä tarttuvia sairauksia? Tämä on yksi komplikaatio, joka täytyy jollakin tavalla yrittää ratkaista. jos puhutaan eläinten hoidosta, käsittelystä ja niin edelleen, niin se kuuluu käsitteeseen lainsäädännössä, jota kutsutaan nimellä biosecurity, bioturvaaminen. Se on tärkeä osa tekijä, koska siitä ei päästä eroon, että jos huonosti kohdellaan, huonosti siirretään eläimeensä lisää tartuntariskiä miten asiaa käsitellään, miten arvioimme asiaa, miten tämä asia hoidetaan. Meillä on myös toinen osatekijä. Ja minä en oikein näe, että miten se pystytään ratkaisemaan. Ja se on se, että antibioottiresistentit bakteerikannat ja tämä lainsäädäntö, se pitää niitä vaarallisena sairautena, tarttuvana sairautena. Se on kovin suuri edistysaskel, että nyt saadaan antibiootit ja antibioottiresistenssi tähän mukaan osana harkintoja. Mutta antibioottiresistenssi, siis antibioottien väärinkäyttö, liittyy myös niihin sairauksiin, jotka eivät ole tarttuvia – Antibiootteja siis käytetään, niitä on käytetty vuosikymmeniä tällaisena sateenvarjona huonoille eläinpitokäytännöille. Tässä, ystävät, meillä on ongelma. Miten antibioottiresistenssiä voidaan hoitaa, jos niitä käsitellään pelkästään tarttuvien tautien yhteydessä? Nyt olen ottanut tästä esille nämä periaatteelliset tai suuret ristiriidat ongelmat, jotka tähän lainsäädäntöön liittyy. Kun luette ehdotuksen, niin muistakaa, että suuressa määrin se käsittelee nykyään vain valvontajärjestelmiä, erilaisia sellaisia. Tässä ei ole paljon biologiaa mukana, eikä miten käy paljon käytännön toimintaa. 257 kohtaa on lainsäädännössä monimutkainen, aika jättiläismäinen työ käydä läpi. Ja olen kovin peloissani, että tässä nyt tulee sitten tuhansia vastaehdotuksia, jotka eivät itse asiassa kuulu tähän, vaan ne kuuluvat sitten eläinsuojelulainsäädäntöön yleisellä tasolla. Vielä kerran. Tämä lainsäädäntö koskee vain tarttuvia sairauksia, ei mitään muuta. Valvontajärjestelmän rakentamista koskee, jotta voidaan ehkäistä ja ehkäistä taudin purkauksia ja pysäyttää ennen kuin niitä tapahtuu. Nyt sitten keskustelemme ja sitten toivon, että jaksatte lukea koko jutun läpi ja jaksatte olla mukana keskustelussa. Kiitos. Rzeczywiście zadanie wyjątkowe. Poikkeuksellinen äh, tehtävä meille. Kiitämme rova esittelijää. Sitten aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä edustaja Garcia Perez. Olkaa hyvä señor presidente, gracias a la señora. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Paulsenille tästä esittelystä. Mielestäni se toi perustavanlaatuisia kysymyksiä esiin koko keskustelua ajatellen, ajatellen eläinten hyvinvointia ja eläinterveyttä yleisesti ottaen. Kollegani edustaja Palatson puolesta hän toimii sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijänä. Esittäisi muutamia ajatuksia teille. Kansalliset parlamentit Italiassa, Portugalissa ja Itävallassa ovat viime päivinä esittäneet huomioita liittyen eläinterveyden terveyden asetusehdotukseen. Näiden näkökulmien mukaan toissijaisuusperiaatetta ei ole kunnioitettu ja nämä parlamentit ovat myöskin huolissaan delegoiduista ja asetuksista ja komission toimista, kuten edustaja Pulsenkin mainitsi. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on myöskin sitä mieltä, että tämä asetusluonnos sisältää yli 300 sellaista kohtaa, jossa komissio voisi käyttää delegoituja säädöksiä ja useita toimenpanosäädös mahdollisuuksia, eikä myöskään niitä tauteja, joissa nämä tapaukset voivat toteutua, ole edes lueteltu. Tämä ei ole vain toimielinten ongelma, kyseessä on poliittinen ongelma, poliittinen ongelma, joka tulee ratkaista. Näin monien artikloiden käyttö ja tämä tyyppinen vallan käyttö herättää kysymyksiä poli- poliittisen vallan käytöstä komissiossa ja työn virta viimaistumisesta ja siitä, kuinka ymmärrettävää se on eri toimijoille. Tämä lainsäädäntö ei anna selkeää käsitystä siitä, minkä tyyppisiä toimia tulevaisuudessa tulisi harjoittaa. Tämän vuoksi esittelijän mielestä olisi, varjostelijan mielestä olisi tarpeen tuoda lisäselvennyksiä liittyen tauti luetteloon nyt komissiolle on annettu valta käyttää omaa harkintaansa näissä kysymyksissä ja ryhtyä toimiin kun tarpeen ottaen huomioon näiden kysymysten arkaluontoisuus on asioita, joista tulisi päättää poliittisella tasolla. Näin ollen parlamentin ja neuvoston tulisi niistä päättää. Meidän tulisi myöskin määritellä, kuinka näitä delegoitiosäädöksiä käytettäisiin ja kuinka tätä valtaa säädeltäisiin, jotta meillä olisi selkeää johdonmukaista lainsäädäntöä, jota alan asiantuntijat voisivat toimeenpanna helposti. Me myöskin toivoisimme, että kuluttajilla Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella olisi mahdollisuus saada eh, elintarvikkeita, jotka vastaavat tiettyjä laatuvaatimuksia. Tämä voisi helpottaa myöskin elintarvikkeiden vientiä esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Jos tarkastellaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja vapakauppasopimusta Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä, edustaja Paratsu edustaa sellaista aluetta Sardiniassa, joka on kärsinyt Bluetong ja suu- ja sorkkatauti epidemioista. Niitä ei ole täysin saatu koskaan poistettua ja tämä on estänyt tämän alueen tuotteiden viennin esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Tämän tyyppiset esteet ovat sektorin esteenä muuallakin. Se tulisi estää. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Smith. Thanks, President. I'll, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ryhmäni varjoesittelijä ja haluan onnitella erittäin tuottoisaa Rova Polsenia hänen tekemästään työstä. Olen erittäin tyytyväinen, että hän on esittelijänä tässä mutkikkaassa asiassa. Meidän kaikkien täytyy olla erittäin kurinalaisia sen suhteen, miten toimimme jatkossa. Ja olen iloinen kuullessani, äh, kun kuullessani Maritan sanovan, että tässä ei todellakaan ole kyse eläinten terveydestä. Äh, tämä ei ole oikea paikka käsitellä eläinten terveyttä. Sitä varten on komissiossa, tekeillä ihan toinen lainsäädäntö. Tätä pitääkin kutsua tautien valvonta- ja kitkemisstrategiaksi. Kuulin, mitä täällä sanottiin delegoiduista säännöistä. Komissiohan haluaa selkeästi paljon sanelevamman puitteiston, joka veisi jäsenvaltiolta joustoa. Minusta se ei ole kauhean hyvä asia. Minun ongelmani täytäntöönpano- ja delegoidujen säädösten kannalta on, suhteen on se, että täytyy olla varovainen, ettei se ärsytä jäsenvaltioita. Jäsenvaltioiden yhteistyöhän on oleellista tässä ja muissakin asioissa. En ole vielä kuullut vastauksia, mutta olemme kuulleet huolia ilmaistun kansallisissa parlamenteissa. Ja eihän tässä ole vielä lopu, lopullisesta tekstistä kysekään. Täytyy pitää huoli siitä, että delegoidut säädökset ovat paljon rajallisempia määrältään kuin tällä hetkellä näyttää. Keskittyisin nyt pariin kysymykseen, erityisesti näihin yhteisön referenssilaboratorioihin. Niitä haluaisin kysyä, ja tämä on oikeastaan kysymys komissiolle, Onko lisäkeskusteluja näkyvissä siitä, minkälaista rahaa, minkälaisia varoja meillä on EU:ssa antaa asiantuntijoille tehdä tarpeellista työtä. Ja meidän täytyy myös olla varovaisia sen suhteen, että me puhu ohi suumme. Haluaisin jonkin verran keskustelua siitä, että miten esimerkiksi salmonella, miksi te, salmonella, ähm, suojasorkkatauti, äh, TS ja muut. Äh, minkä takia ne eivät kuulu tähän lainsäädäntöön, koska ovathan nekin tarttuvia tauteja, erilaiset zoonoosit ja muut. Äh, miksi niitä ei sisällytetä tähän asiakokonaisuuteen? Mutta joka tapauksessa meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme. Kiitos. Kiitos tästä. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Jegle. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää Rova Paussenia tähän asti tehdystä työstä. Ja toiseksi vielä siitä, että hän on valmis tekemään läheistä yhteistyötä meidän kaikkien kanssa. Kiitos siitä. Kiitos myös alustuksesta, joka kuvasi tämän paketin ongelmia kovin hyvin. Ja jos nyt lähdemme sille tielle, jonka tässä esititte, ja josta on keskusteltu varjoesittelyiden kanssa, niin sitten varmaan voimme parlamenttina tehdä hyvän ehdotuksen lopussa. Nämä kohdat, joista puhuitte, niin äh, iloitsen myös siitä, että muutkin varjoesittelijät ovat samaa mieltä. Miten käsittelemme toimeenpanosäädöksiä ja delegointia komission ehdotuksessa meidän täytyy nyt kovin tarkkaan harkita, että kuka päättää, milloin ja mitä ja millä perustalta, miltä perustalta päätökset tehdään. Ja toinen tärkeä kohta on se, että meille täytyy olla hyvin selvää se, että tässä on kyse tarttuvien tautien ehkäisystä, kyse on prosessista, että täytyy estää mahdolliset sairauden purkaukset ja niiden leviäminen, siis kyse... Tämä oli tietysti monia asioita, jotka eivät kuitenkaan liity tähän suoraan. Ja tietysti olisi houkutus tarttua niihin asioihin, jotka eivät kuulu tähän, vaan mitä täytyy kuitenkin eh, käsitellä siellä siinä yhteydessä, mihin ne kuuluvat. Mutta haluan nyt muutamaan kohtaan puuttua joissa minus, minulla on vielä ongelmia artiklat 5-8 tautien luokitus, miten niiden vaikutus biodiversiteettiin ympäristön saastumiseen. Jos, miten, missä määrin tässä siis tässä on tärkeä käsitteen määrittely, artikla 4 eläinlajille. Tässä komissio ehdottaa käsitteen määrittelyä vain tämän asetuksen tarkoituksiin. Tässä kyllä kysyn itseltäni, kun ajatellaan OIE-kriteereitä. Käsitemäärittelyssä ehkä se olisi parempi, koska se on myös kattavampi. Sitten parlamentissa tällä hetkellä rinnakkain on rinnakkaismenettely. Sitäkin täytyy miettiä miten sitä käsitellään, että ei sitten keskustella eri oikeusperusteista parlamentissa. Sehän olisi ihan kauhubyrokraattista ja siitä tulisi lopussa ongelmia. Kyse on kotieläinten ja eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamisesta ja niihinkin puututaan eläinsuojelun yhteydessä ja tässä täytyy löytää yhteisyys tai selkeät rajat. Täytyy olla selvillä, mitä me sääntelemme, mitä, miten me käsittelemme antibiootteja, se on tärkeää, josta täytyy puhua mietinnössä, mutta teema on tietysti paljon laajempi kuin pelkkä mietintö. Ja tietysti lääkedirektiiviä myöskin uudistetaan, että mennäänkö sen suhteen oikea, oikealla tiellä vai ei. Ja tässä varmasti tarpeeksi työtä on. Mutta kun tällä nyt esitellä linjalla pysytään, jota Paulsen tässä ehdottaa, niin sitten uskon, että olemme jopa vahvassa asemassa parlamenttina ja sitten, että saadaan hyvä mietintö lopussa, joka on muuten tarpeellinen ja jota olemme pitkään halunneet. Kiitos. Kiitos edustaja Jegle. Nyt pyydän, että edustaja Ajuusa pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä olen ympäristövaliokunnan varjoesittelijä ja olen erittäin kiitollinen edustaja Poulsenille hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä siitä, että tässä ei todellakaan ole kyse eläinten terveydestä. Älkäämme esittäkö asiattomia muutosehdotuksia tietysti eläimille tietysti parhaat muutokset, joita eläinten elämään voi tuoda, on antaa niille mahdollisuus terveellisen elämään. Mutta nyt täytyy muistaa, minkälaisesta lainsäädännöstä on kyse. Kuten juuri kasvien terveydestä puhuttaessakin sanottiin, niin komissio minun mielestäni tässä käyttää väärin delegoituja säädöksiä, käyttää näitä toimivaltoja aivan liiallisesti. Ehdotus on kuitenkin hyvä pohja. Siinä on toki paljon parannettavaa, mutta sitä voidaan myös parantaa. Yksi asia tulisi kuitenkin selvittää, nimittäin tiettyjä määritelmiä. Minun mielestäni meidän tulisi tehdä selvä ero vankeudessa pidettävien eläinten, ähm, luonnonvaraisten eläinten välillä. Äh, tai on muistettava, että eihän äh, pidetty eläin ole tietenkään sama kuin luonnonvarainen eläin. Ja tässä asetuksessa halutaan säännellä myös luonnonvaraisten eläinten tauteja, mutta kyllähän tällainen on aika vaikeaa. Kun puhutaan viennistä, niin komissio haluaa säännellä myös terveysasioita, kun puhutaan viennistä kolmansiin maihin. Mutta nyt toistan sen, minkä sanoin kasviaineista. Meidän täytyy valvoa sitä, mitä tänne EU-hun tuodaan, mutta mitä jäsenvaltiot vievät, niin sehän on jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden kahdenvälinen asia. Näin on ihan perussopimustenkin perusteella. Artikla 9 on problemaattinen, koska siinä sanotaan, että kaikki toimijat, kaikkien toimijoiden täytyy osoittaa tietämystään eläinten terveydestä. Miten tämä sitten onnistuu? Annetaanko jonkinlainen lupa tai sertifikaatti? Ja kuten jo sanoin, niin luonnonvaraisten eläinten sisällyttäminen tulee olemaan kyllä aika hankalaa käytännössä. Entäpä sitten riskien yksilöiminen? Täällä on ehdotus jonkinlaiseksi riskien yksilöintimalliksi. No, minä en oikeastaan ymmärrä, miksi jäsenvaltioilla ei voisi olla erilaisia malleja, miksi täytyy olla samanlainen malli. Ja kun luen tätä ehdotusta, niin minulle tulee sellainen tunne, että komissio pyrkii valvomaan ja kontrolloimaan eläinten liikkeitä myös jäsenvaltioiden kesken. En tiedä, onko näin, mutta tällaisen vaikutelman sain. Mutta onhan selvä asia, että tällaiset päätökset pitää tehdä hyvin lyhyellä aika varoajalla ja kyllä ne pitäisi jättää jäsenvaltioiden kontolle. Kiitos ja nyt pyydän, että edustaja Agnew pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, tämän kohdan aihe on yksinkertainen eläinterveys, kaksi sanaa. Ja voitaisiin kuvitella, että terve eläin on sellainen, joka todennäköisesti pysyy hengissä. Mutta Euroopan unionin lainsäädäntö, jos se tulee voimaan Briteissä muutaman vuoden päässä, tulee todennäköisesti tappamaan miljoonia kanoja vuosittain. Tämä ei ole kovinkaan hienoa eläinterveydelle tai lintujen terveydelle. Minua huolestuttaa kanojen, nokkien, infra, puna, käsittelyn kielto. On sanottu, että tämä on barbaarista, mutta minä sanon, että tämä on äh, paljon pienempi kiusa kuin se, eh, minkä miespuolinen vauva ympärileikkauksessa kokee. Tällainen infrapuna eh, toimii. Kuinka tämä sitten toimii? Tarkoituksena on toimia niin, että kun kana eh, nokkii toista kanaa, se saa kanan vuotamaan verta ja näin kana nokkii uudelleen uhriaan ja toiset kanat liittyvät nokkimiseen ja niin edespäin. Me haluaisimme yhdistyneessä kuningaskunnassa estää tämän hulluuden. hulluuden. Eräät kanankasvattajat hyvin rohkeasti ovat 14 kuukauden eh, ajan eh, kasvattaneet kanoja trimmaamatta kanojen nokkia. Tämä oli hyvin rohkeaa, mutta toinen näistä kasvattajista katui tekoaan hyvin katkerasti. Ja toinen kasvattajista menetti 500 kanaa päivittäin kanojen kannibalismin vuoksi. Tämä on aivan hirvittävä menetys vain siksi, että tämä toimi olisi kielletty. Tulisi vie- se tulee viemään vuosia, että meillä on sen tyyppisiä kanoja, jotka eivät käyttäytyisi aggressiivisesti jalostuksen tuloksena kun meillä on lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on suojella eläinten hyvinvointia ja se kuitenkin tekee aivan päinvastoin, meidän tulisi katsoa sitä, mitä todella olemme tekemässä wyczerpaliśmy zgłoszenia od... Nyt teillä on puheenvuoropyyntöjä edustajilta, joten pyydän, että komission edustaja pitää puheenvuoron. Alberto Ladomada, olkaa hyvä. Bardzo proszę przedstawiciela komisji. Komission edustaja, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia niitä edustajia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Ja näyttää siltä, että kaikki ovat olleet tyytyväisiä, yleisesti ottaen ovat olleet tyytyväisiä tähän komission ehdotukseen. Kyseessähän on hyvin kunnianhimoinen ehdotus. Muistuttaisin, että tämä ehdotus peruuttaa 40 muuta neuvoston tai neuvoston ja parlamentin tekstejä, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Tästä syystä tämä on erittäin monimutkainen juridinen oma operaatio. Se eh, on vienyt monta vuotta suorastaan komissiolta, kun komissio on valmistellut tätä ehdotusta. Ja neuvoston ja parlamentin kontribuutio tulee olemaan erittäin tärkeä, jotta tätä tekstiä voidaan vielä entuudestaan parantaa. Yksi suurista huolista, ja tätä odotimmekin, on eh, se, joka liittyy täytäntöönpano- ja äm, delegoituihin säädöksiin, niiden suureen lukumäärään. Mutta kuten sanottu, niin tämä ehdotus ä, äh, peruuttaa 40 olemassa olevaa ä, äh, lainsäädäntöä. Ne, ja ne yhdessä sisältävät lukuisia ja lukuisia ä, äh, delegoituja säädöksiä tai mahdollisuuksia komitologian menettelyyn liittyviä mahdollisuuksia komissiolle hyväksyä näitä sääntöjä. Eli tästä syystä todellisuudessa komissio pyrkii kyllä nyt tässä olemaan, yrittää, yrittää pyrkiä olemaan oikeasuhtainen, asettaa asiat oikeisiin suhteisiin noudatamme Lissabonin perussopimusta, jossa puhutaan delegoidusta säännöksistä ja täytäntöönpanosäännöksistä, mutta me olemme tietysti valmiita keskustelemaan parlamentin ja neuvoston kanssa niin, että saamme kuulla parlamentin ja neuvoston näkemykset esimerkiksi juuri liittyen näihin tautilistoihin. Toki meidän täytyy miettiä yhdessä sitä, miten tätä luettelua voidaan parantaa. Muutamia perusongelmia. Tämä ehdotus ei todellakaan koske eläinten hyvi, äh, hyvinvointia tai terveyttä. Se on ihan totta. Mutta artiklassa 13 perussopimuksessa esitetään useita viittauksia äh, eläinten äh, terveyteen, samoin kuin tässä tekstissäkin. On ihan totta, että me lähdemme äh, tautikriteereistä – ja tautikriteereissä myös eläimen hyvinvointi on erittäin tärkeä kriteeri. Ainahan sitä voi miettiä, millais, miten eläin kärsii, jos se saa vaikka sinikielitaudin tai jotain muuta, suojasorkkataudin. Toki täytyy tässäkin kohtaa ajatella myös eläimen hyvinvointia. Voiko se ylipäänsä syödä, jos sen turpa on kipeä. Eli meidän täytyy priorisoida, kategorisoida ja pohtia, millä tavalla Euroopan unioni voi valvoa näitä tauteja. Toinen seikka, joka täällä on mainittu, on tämä mikrobiresistenssi. Täytyy muistaa, että mikrobiresistenssistä puhutaan jo lainsäädännössä. Meillä on muun muassa direktiivi ja asetus, joka koskee zoonooseja, eläintauteja. Nämä ovat neuvoston ja parlamentin lakitekstejä. Niitä komission ehdotus ei peru, peru. Ne tulevat jäämään voimaan. Mutta tämän ehdotuksen puitteissa komissio haluaa paremmin ottaa huomioon myös mikrobiresistenssiongelman. Erityisesti haluamme korostaa sitä, että ennaltaehkäisy ja valvonta, kun puhutaan patogeeneista, jotka ovat ö, ö, mikrobiresistenttejä, niin me haluamme erityisesti korostaa sitä, miten niitä voidaan valvoa ja miten niiden ö, vaikutusta terveyteen voidaan ö, pitää aisoissa. On myös sellaisia tauteja, joita voidaan valvoa myös siinä tapauksessa, että kyse on sellaisista taudinaiheuttajista, jotka eivät koske ihmisiä, vaan ovat puhtaasti eläinten terveyttä uhkaavia. on selvää, että on tiettyjä elementtejä, jotka eivät kuulu tämän ehdotuksen sovellusalan. Esimerkiksi lääkkeiden oikea käyttö on sellainen. Siitähän säädellään äh, lääkkeitä koskevassa lainsäädännössä. Ei siitä säädellä äh, eläinten terveyttä koskevassa lainsäädännössä eikä myöskään äh, siinä tekstissä, jossa puhutaan zoonooseista ja ihmisiin tarttuvista eläintaudeista. Täytyy muistaa, että meillä on siis lainsäädäntöä, joka koskee lääkkeitä, ja sekin sisältää eri toimia, valvoa ja kontrolloida ja ennaltaehkäistä ongelmia, jotka liittyvät mikrobiresistenssiin. Sitten täällä on mainittu ongelma, joka liittyy kauppaan kaupankäyntiin. Miten tässä pyritään nyt kaupankäyntiä sääntelemään? Täällä esitettiin kommentti, joka liittyy eläinten liikkumiseen kansallisesti. Tämä ehdotus ei muuta olemassa olevaa käytäntöä eikä tilannetta. Totta kai, kai meillä on tälläkin hetkellä hyvin yksityiskohtaista sää, sääntelyä, joka koskee eläinten liikkeitä ja eläinten myyntiä, kuljetusta ähm, jäsenvaltioiden välillä, mutta äh, yksittäiset jäsenvaltiot tietysti sääntelevät äh, eläinten liikkumisesta omassa äh, maassaan, omalla alueellaan, joten tämä ehdotus ei sitä muuta millään tavalla. Entäpä sitten tuontiin liittyvät ongelmat? tuontiin liittyvää problematiikkaa on kyllä säännelty hyvin yksityiskohtaisesti jo olemassa olevalla lainsäädännöllä ja me haluamme vain vahvistaa olemassa olevia ähm, sääntöjä, jotka liittyvät e, elävien eläinten tuontiin tai eläinperäisten tuotteiden tuontiin ja eläimiin liittyvien tuotteiden tuontiin. Per quel che riguarda Mitä sitten tulee vientiin? Tässähän ehdotetaan, tai tehdään ehdotus, jonka tarkoitus on parantaa eläinten terveyteen liittyvää tilannetta Euroopan unionissa. Ja tarkoitus on myös parantaa sitä tapaa, jolla kolmannet maat ymmärtävät Euroopan unionin sisäistä lainsäädäntöä. Komissio on hyvin tietoinen siitä, kuinka vaikeaa kolmansille maille on selittää unionin omintakkeisia sääntöjä ja meidän lainsäädäntömme monimutkaisia yksityiskohtia. Täytyy muistaa, että Euroopan unioni on omintakeinen alue ja lainsäädäntömme on kasta ja usein kolmannet maat käyttävät sitä ikään kuin verukkeena, äh, eivätkä halua hyväksyä meidän tuotteitamme. Eli toisaalta me haluamme parantaa ja vahvistaa Euroopan unionin statusta, ja toisaalta me haluamme yksinkertaista lainsäädäntöämme siten, että kolmannet maat paremmin sen voivat hyvä, ymmärtää. Ja tällä tavalla me voimme myös tukea omaa vientiämme. Ja sitten vielä pari täsmällisempää vastausta eri kysymyksiin. Ensinnäkin referenssilaboratoriot. Referenssilaboratoriot, joita on tällä hetkellä 14 kappaletta koko Euroopan unionissa, ja ne käsittelevät nimenomaan eläin eläinsairauksia, ja ne muodostavatkin erittäin tärkeän elementin, ovat omiaan auttamaan – Euroopan unionin eläin, eläinten terveyteen liittyvää käytäntöä. Nämä laboratoriot ovat tehneet erittäin tärkeää koordinointityötä, ovat tehneet yhteistyötä kansallisten laboratorioiden kanssa ja ovat kyllä ansainneet kansallisten laboratorioiden luottamuksen. Niihin luotetaan ja ne ovat vieneet eteenpäin eläinten lainsäädäntöön, eläinten terveyteen liittyvää lainsäädäntöä. Ja tämä ehdotus haluaa ottaa huomioon myös näiden referenssilaboratorioiden rahoituksen. Haluamme, että ne saavat asianmukaisen rahoituksen. Ja kun tässä komission ehdotuksessa puhutaan öö, vasta-ainepankeista, niin siinäkin viittaamme näihin referenssilaboratorioihin. Eli haluamme pystyä ryhtyä tutkimaan mahdollisimman nopeaan tahtiin näitä vasta-aineita, jotta voimme reagoida myös e, esiintyviin tauteihin. Me haluamme tällaisia vasta-ainepankkeja, joita referenssilaboratoriot sitten hoitavat tai hallinnoivat niin, että vasta-aineita voidaan saattaa jäsenvaltioiden käyttöön silloin, kun tarve sellaista vaatii mutta komissio voi vahvistaa, että se haluaa nimenomaan vahvistaa näiden referenssilaboratorioiden kykyä toimia. Täällä mainittiin myös eri zoonoosit, niin kutsuttu hullun lehmän tauti ja muut vastaavat. No, ehdotus kattaa myös näihin liittyvän lainsäädännön mutta aivan kuten jo aiemmin sanoin, kun puhuin mikrobiresistenssistä, niin eh, olemassa olevaa lainsäädäntöä ei tämä uusi laki ähm, peruuta, olipa kyse sitten eh, zoonoosiasetuksesta tai hululehmän täytyä koskevasta lainsäädännöstä tai muusta äh, lainsäädännöstä, jolla on äh, oma roolinsa kansan terveydessä ja eläinten terveydessä. Tämä on sellainen valinta, jonka me halusimme tehdä. Jotta teksti olisi tavoitteiden mukainen. Tietenkin korostamme myös koulutusta. Haluamme sellaisen tuotantosektorin, jossa eläinlääkintäviranomaiset asianmukaisella tavalla pystyvät toimimaan pätevästi. Emme tässä kohtaa tietenkään halua mennä yksityiskohtaisemmin, poratua yksityiskohtiin sen kummempaa, koska tämähän kuuluu, siihen pitää mennä myöhemmin. Kun puhutaan sitten näiden luonnonvaraisten eläinten tautien valvontaan, no ei komissio ehdota mitään sellaista, että kaikkien luonnonvaraisten kaikkia tauteja pitäisi valvoa, mutta on sellaisia tauteja, jotka siirtyvät luonnonvaraisten Eh, varaisesta elämästä toisiin, eh, myös rajat ylittävästi, myös kolmansiin maihin. Ja yksi hyvä esimerkki on afrikkalainen sikarutto. Sehän, sitähän on esiintynyt Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Ja meillä on eh, kokemusta tällaisten tautien valvonnasta, hyvin myönteistä kokemusta – muun muassa raivotauti, rabies, susien rabiesta olemme pystyneet pitämään aisoissa rokotuksin, joten pyrimme näin toimimaan muidenkin tautien osalta, kun on kyse luonnonvaraisista eläimistä. Emme tietenkään samalla halua väittäkään, että voisimme kunnianhimoisesti torjua kaikkia luonnonvaraisten eläinten tauteja. No, nyt haluaisin todeta, että jos teillä on vielä kysyttävää komissiolta, niin komissio on käytössänne ja voimme tehdä yhteistyötä eh, tämän tekstin parantamiseksi. Kiitos. Kiitos selvennyksestä. Jekle pyysi vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vielen Herr Vorsitzender, darf ich eine Frage? Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksen komissiolle. Onko komissio harkinnut tarkemmin sitä, että mitä Euroopan tasolla tässä pitää nyt konkreettisesti säännellä? Ja onko tässä ihan konkreettisia osia tässä yhteispaketissa, mutta jotka pitäisi pysyä subsidiariteetin puitteissa edelleen jäsenvaltiotasolla. En näe muuta kysymyksiä, joten jos komission edustaja voisi vastata, olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtajia. Kuten esittelijä mainitsi, tämä lainsäädännön osa on suurelti sellainen, joka käsittelee tartuntatauteja. Miksi näin on? Siksi, että tartuntatautien kohdalla Euroopan unionin toiminnan lisäarvo on hyvin selvää. Kun on tautia, joita voidaan anteeksi, jotka voivat helposti levitä ympäri Euroopan rajojen yli. Euroopan unioni voi tarjota lisäarvoa ja tarttua näihin ongelmiin harmonisoidulla tavalla. Me olemme periaatteessa tautiluettelossa kasvattaneet kriteerejä niin, että olisi selvää, mitkä ovat ne taudit, joiden kohdalla Euroopan unionin toiminta on välttämätöntä. Kuitenkin jätämme jäsenmaille tietyn vapauden toimia myöskin liittyen eräisiin tauteihin, kunhan jäsenmaiden toteuttamat toimet eivät ole tämän tekstin periaatteiden vastaisia, eivätkä sisämarkkinoiden toiminnan vastaisia. Ei tule unohtaa, että monia vuosikymmeniä eläintauteja on käytetty myöskin protektionistisista syistä perusteluina. Tiedämme hyvin, että välillä kolmannet maat pyrkivät rajoittamaan tuontia sellaisin syyn, jota ei täysin voida perustella. Ja meidän tulee tämän vuoksi olla varovaisia, kun halutaan saavuttaa Euroopan unionin ja kansan, kansallisten toimien välillä tasapaino. Euroopan unionin toimia äh, ei haluta rajoittaa, ettemme päätyisi sellaiseen noidankehään, jossa ähm, perusteettomin syin asetetaan esteitä sisämarkkinoille. Toivottavasti tämä oli selvää. Pani poseł Jegle kiwa głową, w związku z tym sądzę, że jest... Rova Jegle nyökkää, joten oletan, että vastaus tyydytti. Nyt pyydän, että esittelijä pitää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Paulsen. Tietysti, jos haluatte. Tack, herr ordförande, och tack... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon kaikille kollegoille, erityisesti varjoesittelijöille puheenvuoroista. Uskon, että jos teemme yhteenvetoa tästä keskustelusta, niin äh, keskustelusta tulikin esille paljon selkeämpi linja kuin ajattelin. Nimittäin nyt ymmärretään, että teemme työtä tarttuvien tautien kanssa, joita täytyy käsitellä EU-tasolla. Uskon, että tässä päästään pitkälle asian kanssa ja että meille tulee oikein hyvää yhteistyö sekä neuvoston että komission kanssa asiassa. Minä olen nyt pois kaksi viikkoa nyt sitten syistä, joita en kuitenkaan kerro julkisesti. Joten lokakuun alussa aloitamme sitten tämän kovan työn, että teemme tätä kirjoitustyötä ja yritämme saada niin hyvän mietinnön kuin mahdollista. Ja kiitos keskustelusta oikein paljon nyt. Dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Kiitos esittelijä. Kuulemistilaisuus on 25. marraskuuta niin, anteeksi, tämä oli 26. ja edellisen kuulemistilaisuus, mietinnä niin 25. Proszę Państwa, w takim razie kończymy, wyczerpaliśmy. Esitystä on nyt käyty läpi. Herra Silvestresin mietintö siirrettiin, lykättiin Nyt pyydän, että kuuntelette, on mielenkiintoinen tieto. Kopakor Seka on pyytänyt teidät, kutsunut teidät koktaatilaisuuteen, joka on tänään kello 18.30 täällä parlamentissa tämän valiokunnan kokoussalin edessä. Kerroimme heille, että jos valiokunnan kokous loppuu aiemmin, niin he voivat aloittaa kello 18, mutta ei aiemmin. Eli tänään jo 18 jälkeen tämän kokouksen ulkopuolella cocktailtilaisuus. Siellä on tarjoilua On alettu tällainen kilpailu. Maataloudella on merkitystä. Tässä on tiedotuskampanja metroasemilla, plakaateissa. Kerrotaan tietoja siitä, että maatalousyritykset ovat hyvin tärkeitä YMPn uudistuksen kannalta. Ja tänään alkaa sitten Kopakosekan tiedotuskampanja Puheenjohtaja De Castro antaa nyt sitten tällaisen symbolisen juoman palkintona ja kertoo muutaman sanan poliittisesta sopimuksesta, joka on sitten tulevan YMPn perustana ja varmaankin käsittelee myös nykytilannetta. Painotan vielä, että Kopakosekin edustaja myöskin kertoo mielipiteensä eurooppalaisen maatalouden tulevaisuudesta. Eli tämä tilaisuus on tänään istuntotalotemme ulkopuolella heti 18 jälkeen. Kopa K. kan, nimissä kutsun kaikki tähän tilaisuuteen. Ei kukaan ollut, että näin aikaisin päättäisimme, mutta nyt näin kävi. Esitystä saatiin käytyä läpi ja jos ei ole enää huomioita tai puheenvuoropyyntöjä, niin päätän kokoukseni. Huomenna jatketaan kello yhdeksän. Ja näistä esityslistaan liittyvistä muutoksista myös huomisen osalta ilmoitan, ilmoitin jo aikaisemmin. Eli nyt Euroopan maanviljelijän liiton tilaisuus. Tervetuloa.